tämä sopimus hyväksytään. Tämä on loukkaus kreikkalaisia vastaan. Ei tällaista voi enää painaa villaisella. Hyvä komission hyvät jäsenet, haluan kiittää komissiota. Siitä hän jäi tänne aivan näin myöhäisen hetken loppuun asti. Haluan kiittää kaikkia tulkeja siitä, että työskentelevät myös pitempään. Ja haluaisin myös ilmoittaa, että me jatkamme huomenna torstaina toinen helmikuuta kello yhdeksän aamulla. Istunto kestää kello 14. Esityslista on saatavilla parlamentin verkkosivulla ja nyt kokous keskeytetään.